Mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Hyvät kollegat, nyt jatkamme työtämme. Meidän esityslistaamme on muutettu, nimittäin aamupäivällä aikaa syistä, niin emme ehtineet kuunnella Claire Modita ollenkaan vielä kansalaisyhtiöstä järjestöjen EU-rahoituksesta ja Claire Moody on hyväksynyt tämän iltapäivän hännillä käsitellä tätä asiaa. Ja sitten vielä on tuo siviili-ilmailua koskeva asia lentoturvallisuusvirastosta. Kiitos äh, puheenjohtaja. Tämä tehtävä, joka minulle annettiin, koostui siitä, että minun piti selvitellä budjettivaikutuksia muutetusta perusasetuksesta liittyen EASAan. Ja mm, tämä minä sitten tehtävän yritin äh, toteuttaa. EASAn uusi äh, perusasetus äh, liittyy vuonna 2015 esiteltyyn lentoliikennestrategiaan ja parempaan kilpailukykyyn ja EASA on yksi osa tätä pakettia. Talous, EASan talousarvion rakenne on ihan karkeasti ottaen sellainen, että suuri osa rahoitetaan erilaisilla maksuilla ja lentoteollisuuden maksuilla, sertifikoinnilla ja muulla vastaavalla. Ja pienempi osa budjettia tulee sitten eh, unionin budjetista ja hyvin, hyvin pieni osa tulee kolmansien maiden eh, osuudesta. Ja tämä johtaa sitten siihen, että EASan budjetissa on tavallaan tällainen kaksoisrakenne, samoin kuin myös eh, virka, virkamieskaaviossa. Ja kun miettii, millä tavalla voidaan säästää Eh, ehkäpä sillä tavalla, että löytäisimme tällaisen yleisemmän budjettilähestymistavan, jota ehdotankin. Eli tämä yksinkertaistaisi hallintoa. Ja se myös auttaisi sitä tai tukisi sitä sen vuoksi, että minusta pitäisi olla selkeä eh, eriytys eh, niiden tulojen välillä, jotka jotka teollisuus rahoittaa ja niiden tulee väliä, jotka tulevat julkisista budjeteista. Ja meidän pitää nämä pitää erillään, mutta sataprosenttisesti se lienee mahdotonta. Tai selittäkääpä minulle, miten esimerkiksi EASan henkilöstöpäällikön palkka koostuu. Osa EASan henkilökunnasta rahoitetaan lentoteollisuuden maksuilla, jossa on kysymys lähinnä sertifioinneista, ja osa henkilökunnasta tulee julkisten budjettien kautta. Eli nimenomaan tuolla virastossa nämä virat ovat osa sitä ja osa tätä. Eli silloin on aika vaikeaa sanoa, että kenen virka on julkista rahoitusta ja kenen virka on sitten lentoteollisuuden maksuilla rahoitettu. Ja näitä maksujahan ei edes tiedetä, nehän vain arvioidaan. Arvioidaan tietojen perusteella, mutta ei sitä sentilleen tiedetä, kuinka monta senttiä teollisuus maksaa. Eikä tämä minusta nyt olekaan niin ratkaisevaa. Olen tavannut lentoteollisuuden edustajia ja yhdessä keskustellut heidän kanssaan ja heidän viestinsä oli, että herra Gajer, Euroopan lentoteollisuuden ei tule päättää näiden äh, maksujen suuruudesta, eikä se edes kiinnosta meitä, vaan meille tärkeintä on palvelun nopeus, koska palvelun nopeus on se, joka ratkaisee Euroopan lentoteollisuuden kilpailukyvyn. Eli tällaisen lähestymistavan haluaisin budjettiin löytää, koska silloin me tukisimme EASA toimimaan hyvällä tavalla ja joustavasti sillä tavalla, että henkilökuntaa käytetään siellä, missä sitä tarvitaan, eikä äh, käytetä henkilökuntaa sen mukaan, äh, kuka maksaa heidän palkkaansa, onko kysymys yksityisestä vai julkisrahoituksesta. Joten tässä pitäisi nyt olla kysymys tehokkuudesta ja nopeudesta EASan palveluissa lentoteollisuudelle. Ja tarkoitus on nopeuttaa tätä niin, että sitä kautta, että meillä olisi tällainen yleinen budjetti nykyisen budjettirakenteen sijaan. Ja uskon, että silloin me onnistummekin tässä. Nyt meillä on henkilökunta jaettu jaettu sen mukaan, työskentelevätkö he teollisuuden maksujen pohjalta vai äh, julkisen rahoituksen pohjalta. Mutta tämä ei kuitenkaan äh, estä komissiota äh, miettimään tätä 5 prosentin henkilöstä leikkausta. Ja minusta tämä henkilökunnan jakautuminen kahteen osaan, tämä on aika epäreilua, koska osa henkilökuntaa, joka rahoitetaan teollisuuden taholta ja joka palvelee teollisuutta, eihän sitä henkilökuntaa saa leikata. Sen vuoksi, että ne palvelut, joista teollisuus maksaa, ne tulevat teollisuuden hyväksi. Joten jos tästä tulee tällainen yleinen budjettilähestymistapa, niin me emme haluaisi tätä muuttaa, koska EASan ydintehtävä on palvella teollisuutta. Me haluamme myös enemmän joustavuutta johtosuunnitelmaan ja sitten sydämen asia minulle, no, joka on hieman ikäväkin Saksan liittotasavallan kansalaisena, niin EASA ei ole vielä tehnyt lopullista sopimusta Saksan kanssa äh, toimipaikasta. Minä silloin aikoinaan äh, tuin Frontexia, Frontexin virastoa Puolaan, mutta EASA on itse asiassa vanhempi kuin Frontex. Ja sen vuoksi tämä on nyt aikamoinen epäkohta ja sanoisin kyllä todellakin, että odotamme, että nämä neuvottelut EASan ja Saksan välillä EASan toimipaikasta tehdään nopeasti. Monsieur le rapporteur, merci. Kiitos äh, esittelijälle Hanslierille. Ja me haluamme onnitella Saksaa ja kannustaa heitä aloittamaan nämä allekirjoitusneuvottelut. Edustaja Sarvomaa haluaa käyttää puheenvuoron. Thank you, Chair. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. No, minä tässä varjoesittelijän tehtävässä puhun ja tietysti myös henkilökohtaisestikin puutun tähän asiaan muutama muista asioista erityisesti, kun talousarviota mietimme eri virastoille. Vir- eri virastoillahan on erilaiset tehtävät ja erilaiset vastuut Joten tämä todellakin nyt on koko arvioinnin pohja. Ja jos me lähdemme siihen liikeeseen siihen suuntaan, että sataprosenttisen rahoituksen saisimme yksityismaksuista, niin sitten täytyy kyllä jo esittää seuraavat kysymykset. Miten me voimme kuvitella, että yksityiset maksut perustellusti maksaisivat julkisesta vastuusta. EASalla on hyvin monia julkisen vastuun piiriin kuuluvia asioita ja siitä sitten erittäin, erittäin äh, merkittävää tehtävää, eli turvallisuus ei siitä huolehdi eikä siitä koskaan tule huolehtimaankaan mikään yksityispuoli. Ja tämä on siksikin, siksikin tällainen omituinen kysymys, koska syntyisi melkoinen kaos, jos me yhtäkkiä nyt sitten siirtyisimme nykyisestä selkeästi rakennellusta mallista sataprosenttiseen yksityismaksu järjestelyyn. Ja sitten haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, mitä me kuulemme varsinkin talousarvion valvonnassa, jossa myös olen tutkailemassa näitä asioita ja se kuuluu eturistiriita-asioihin. No sitä ei ole kukaan esittänyt. Minä haluan ottaa sen esille ja me muutenkin haluamme ottaa sen esille. Ja sitten vielä PK-yrityspuoli komission ehdotuksessa. Tämä on hyvin tarkoin puitu läpi. Ja jos me aiomme nyt ryhtyä muuttamaan tätä komission ehdotusta, niin meidän täytyy olla sitten hyvin varmoja siitä, että me luo taas koaosta PK-yritysten niskaan ja taakoita niitä liikaa. Ja sitten vielä lopuksi, jos virastolta itseltään kysyy, niin kyllähän he sitten jo sanovat, että ei tämä, tästä mitään apuakaan ole, vaan pikemminkin tämä ei ole ei tämä yksityis, yksinkertaistakaan asiaa, mutta eh, on hyvin, hyvin vaikea edes käsittää, mistä ihmeen syystä me siirtyisimme näin dramaattisesti nykytilanteesta ehdottamaan ne. Kiitos. Kiitos. En, eh, ehkä Rauha Holmajor haluaa sanoa muutaman sanan. Ähm, Herr Vorsitzender, äh, Puheenjohtaja, hyvä kollega Geier olet äh, huolehtinut suurella huolella tästä virastosta, mutta minua hieman nyt huolestuttaa tämä yleinen malli, jolla hoidetaan kaikkia virastoja ja äh, siis se on johtanut jonkin verran ongelmiin. Jos katson virastoja, kuten esimerkiksi Eurojustia tai Europolia, niin niissä kaikki on äh, EUn budjetista, kun taas sitten EASan kohdalla tämä on jaettu. Ja mitä tulee sertifiointiin, olet ihan oikeassa. Siinä on kysymys nopeudesta. Mutta kysymys on myös sen äh, maksun suuruudesta silloin, kun ei ole kysymys suurteollisuudesta. Meillä on erittäin paljon pk-yrityksiä, jotka eivät kykene maksamaan näin suuria maksuja kuin mitä esimerkiksi suurteollisuus voi maksaa joka maksaa mukisematta johtuen pakosta. Mutta pk-yrityksille tämä on ongelma. Ja tuolla sektorilla on erittäin paljon pk-yrityksiä. Ei ole vain Airbus tai Boeing, jotka eh, sertifioidaan, vaan on hyvin paljon eh, pienempiä. Ja tämä on minusta aika ongelmallista, jos me sanomme, että tämä osa olisi tällainen täysin maksuilla rahoitettu osuus. Meidän täytyy myös hieman kunnioittaa sitä, mitä pk-yritykset voivat maksaa ja mitä ne eivät voi maksaa. Ja toisekseen eh, yhden osan EASTA pitäisi olla täysin riippumaton teollisuuden intresseistä. Toki äh, teollisuuden kanssa tehdään yhteistyötä, mutta esimerkiksi kysymyttä, kuten turvallisuus, siinä me haluamme toimia täysin riippumattomana yrityksistä. Toki yritykset saavat kertoa näkemyksensä, äh, mutta tämä on toimielinten äh, asia ja kaikki asiat, mitkä liittyvät turvallisuuteen ja muuhun vastaavaan, sitä ei saa rahoittaa maksuilla. Näinhän esimerkiksi poliisinkin kohdalla toimitaan, koska me emme halua, että joku voisi ostaa itselleen turvallisuutta ja joku taas ei tai toisen päin, että poliisi ei ryhdy toimiin, jotka olisivat välttämättömiä sen vuoksi, että jokin asia ei olisikaan niin mukava yrityksen kannalta, joka kuitenkin maksaa maksut. Eli tässä tulee helposti eturistiriita. EASassa on sellaisia aloja, joiden, jotka täytyy pitää täysin riippumattomana näistä maksuista ja jotka täytyy hoitaa EASan e-, omasta EUn budjetista niin, että EU rahoittaa sen osuuden. Sitten vielä kolmas asia tässä yhteydessä. Nämä, näitä maksuja ei saa käyttää yleisen budjetin asioiden rahoittamiseen tai kattamiseen, koska maksut ovat korvamerkittyjä. Ne maksetaan, jotta rahoitetaan jokin tietty palvelu, esimerkiksi sertifiointi. Esimerkiksi Saksassa tätä pidettäisiin perustuslaillisena asiana, samoin kuin Ranskassa ja Isossa Britanniassa. Perustuslaissa on äh, kielletty äh, tällaiset äh, maksujen käyttö johonkin muuhun kuin mihinkä ne on kerätty. Se ei ole oikeudellisesti sallittua. Sen vuoksi meidän täytyy nyt hyvin tarkkaan miettiä, mitä me voimme tehdä ja kuinka, niin että me emme sitten joudu karikkoisille vesille tuolla oikeuslaitoksessa. Ja sen lisäksi meidän täytyy huolehtia myös lentoturvallisuudesta, kuten nyt mitä Egypt Airille koneelle tapahtui, ja että nähtävästi lentokoneen vessassa oli pommi, ja, joka todennäköisesti voidaan nähdä vielä näistä uhreista. Ja silloin tämä tulee mm, turvallisuuskysymys, millä tavalla me Ähm, voimme turvata esimerkiksi lentokoneiden äh, tuottamisen ja toimittamisen ja esimerkiksi sen, että jos äh, lentokoneeseen on sijoitettu pommi, koska näihin koneisiin äh, toimitetaan yksityisten firmojen toimesta vessapaperit, juomat, ruuat, ostokset, kaikki tällaiset. Joten äh, nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita ei saa rahoittaa maksuilla. Ja pyytäisin, että me asiallisesti voisimme käydä nämä asiat keskenämme lävitse niin, että me saisimme optimaalisen lopputuloksen. Ja muuten kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Si. Notre collègue ben... Kiitos. Ja Benito Silvaga haluaa käyttää puheenvuoron. Kiitos. Minä olen Gwen varjo esittelijän ja minä haluaisin antaa oman näkemykseni tähän mietintöön. On ihan itsestään selvää, että siviiliilmailusektori on tällä hetkellä mm, nousujohteinen ja se tarkoittaa sitä, että tämän teollisuuden alan toiminta monimutkaistuu. Meidän täytyy vastata haasteisiin yhtenäisesti ja, ja ja yhteistyössä, mutta me emme saa unohtaa kestävyyttä enkä turvallisuutta enkä, emmekä ympäristöä. Me olemme sitä mieltä, että eurooppalaisten normien pitäisi olla selviä tässä uudessa tilanteessa, kun lähdetään interna internalisoimaan tätä sektoria. Meillä pitäisi olla selkeät toimintasäännöt ja tietää, mihin mihin asti menee lainsäädäntö jäsenvaltioissa ja missä on sitten tämän EASan, tämän viraston oma lainsäädäntö. Mehän voimme saada lisää painoarvoa tälle virastolle, jos me annamme lisää toimeliaisuutta kansallisille toimijoille, ja silloin Eurooppa voisi olla julkinen, kunnianhimoinen ja toimia ainakin tällaisille miniminormeille, kun puhutaan turvallisuudesta ja koko sektorin kestävyydestä ja jatkuvuudesta. Se totta kai edellyttää budjettisopeutuksia, eh, ja kun me olemme nyt tässä budjettivaliokunnassa, niin meidän täytyy muistaa, että tämän teollisuuden pitäisi vastata suurimmassa osasta turvallisuus- ja säädöskustannuksista ja myös muista kuluista. Me emme usko, että näistä me emme saa ajatella, että tämä olisi vain markkinatilanteiden, markkinatilanteen muuttumisesta johtuvia tekijöitä, vaan se on kaiken kaikkiaan koko teollisuuden kehittymisen kannalta välttämätöntä. Sen takia tarkistuksissa olemme ehdottaneet tämmöistä painottavaa rahoituksellista järjestelmää, jossa teollisuuden omat panokset, oma, oma, oma osuus kustannuksista – ja se voitaisiin laskea sen mukaan, miten on tehty innovaatioita ympäristötekijöissä, turvallisuudessa ja kestävyydessä. Esimerkiksi kriteerit voisivat olla ilmailu, turvallisuus ja miten on tavoitteet, miten on päästy ympäristöllisiin tavoitteisiin, palvelun laadukkuudessa ja niin edespäin ja niin edespäin. Nämä kaikki olemme esittäneet omissa tarkistuksissamme. Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron, rouva Calvino? Halu- komissio ei näköjään halua käyttää puheenvuoroa. Ei. Hän ei halua käyttää puheenvuoroa. Ai, kyllä, anteeksi. Merci, euh, monsieur, monsieur le président. Niin, kiitos, puheenjohtaja. Ehkä muutama sananen esille otetuista kohdista. Raho, nykyinen rahoitusjärjestelmä on hybridimuotoinen. Siinä on määrätty varoja, jotka suoraan menevät tälle virastolle niistä palveluista, joita se tarjoaa. Tässä on tiettyjä yksityiskohtia kylläkin, mutta aikaisemmin minkälaisia rahoitusvaikeuksia ei ole ollut. Eli ei ole jäänyt puut pulaakaan rahasta, mutta ei ole mitään hankaluuksiakaan nähty. Ja jos ajattelemme sitten tätä pitkän aikavälin ajatusta yksityispuolen maksuista, eli teollisuuden rahoituksesta. Tässä on tiettyjä riskejä, siihen jo on puututtukin, ja meidän tosiaan täytyy löytää jonkunlainen järkevä tasapaino, jotta saamme viraston pysymään riippumattomana myös. Ja sitten taas sen julkiset tehtävät täytyy saada hoidettua ja sitten taas toisaalta voimme tietenkin ajatella myös teollisuuden tarpeita. Jos ja voisimme myös miettiä sellaista mahdollisuutta, että virastoa rahoittaisivat pelkästään teollisuuden tekijät, niin silloin kyllä saatamme ajautua e, konfliktiristiriitoihinkin ja tällöin itse viraston toiminta ajautuu epävarmaan tilaan ei tule kuitenkaan, eikä tule myöskään unohtaa sataprosenttisesti teollisuuden rahoittamaa virastoa. Ylijäämiäkin on havaittu tällaisessa tilanteessa. Ja näin sitten tuo viraston johtokunta ja kansalliset yksiköt, jotka siellä ovat mukana, ja myös unionin toimielinten valvonta on vähän kauemmas ajautunut, ajautuu virastosta, eikä tällainen ylijäämä sitten ole perusteltuakaan, vaan pikemminkin ehkä teollisuuselämältä on pyydetty sitten korkeampia yksityispuolelta korkeampia maksuja kuin olisi ollut syytäkään. Tällaisenkin tilanteeseen voidaan ajautua. Ja sitten jos ajattelemme tätä toimielinten välistä sopimusta virastoista, niin onhan meillä olemassa työryhmä, jolla on lokakuun kokous ja siellä sitten puhutaan rahoitusmallista ja sen pitämisestä sellaisena kuin nytkin, mutta mietitään näitä muita rahoitusvaihtoehtoja kuin pelkästään unionin rahoitusmuotoa. Mutta tuossa vaiheessa. Sitten Kajelin kysymyksiä varmasti pyöritellään ja pyritään miettimään jonkunlaista oppikokoelmaa siitä, jota voitaisiin pitkällä aikavälillä soveltaa, ei siis mihinkään yksittäistapauksiin, vaan kaikkiin virastoihin, jotka palveluita tarjoavat myös liike-elämälle. Mm. Me voimme olla sitä mieltä, että virastoilla E, e, ei pitäisi olla sitä tehtävää todeta näitä hyötyjä tai ylijäämiä. Ehkä virastojen pitää vain toteuttaa heille koituneet maksut. Mutta jos ymmärsin oikein, mitä tapahtui yhdessä virastossa, jonne kertyi hyvin paljon ylijäämää, niin silloin kansalliset viranomaiset pelkäsivät kilpailua, ottaen huomioon käytössä olevat tariffit kansallisissa virastoissa, ja näissä olosuhteissa ei haluta missään nimessä äh, vääristää tilannetta suhteessa kansallisiin virastoisiin, eli silloin tuli ylimaksattamista. Eli tämä tietysti oikeuttaisi minimikontrollin tässä hallinnos, hallintotoiminnassa. Eli silloin ei tulisi, tulisi tämmöistä ylimaksattamista ja ylijäämien kertymistä. Annan puheenvuoron vielä esittelijälle. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch für die Kiitokset, kiitokset puheenvuoroista. Myönnän, olen pallotellut tässä jo jonkin aikaan ajatusta. Ehkä tässä nyt hieman liioittelen, mutta ehkä meidän pitäisi antaa mahdollisimman monien virastojen rahoittaa toimintansa tällä tavalla. Meillä on toimielinten työryhmä virastoista, jossa me olemme miettineet tällaista mallia, joten ehkä. Mutta näin ei kuitenkaan tekstissä sanota. Ja jos minun tekstini nyt ei ole ymmärrettävä tai aiheuttaa väärinkäsityksiä, niin toki olen valmis sitä työstämään niin, että me saamme aikaan selkeän muotoilun niin, että olisi kristallin kirkasta sanoa, että minä esittelijänä, EASan esittelijänä, en halua sataprosenttisesti maksuilla rahoitettua EASaa. Sen vuoksi, kuten kollegat sanoivat, tässä on Äh, turvallisuusnäkökulmat, jotka kuuluvat julkiseen äh, valvontaan ja se on täysin totta. Tämä on tärkeää sanoa. Ja äh, jotta me saamme tämän selkeyden, niin meidän pitää ehkäpä hieman viilata tätä tekstiä vielä. Ja olen valmis muokkaamaan tätä tekstiä, ei nyt välttämättä vain äh, varjostelijoiden kanssa, vaan kenen kanssa tahansa, joka haluaa selkeyttä tähän tekstiin. Siis minun lähtökohtani oli se, että meidän täytyy tehdä tämä, tällainen selkeä erotus EASan äh, yksityisen ja julkisen rahoituksen välillä, että tätä pitäisi helpottaa. Ja nämä maksut, joita teollisuus maksaa, ja edustaja Holma, oli ihan oikeassa puheenvuorossaan, niin että niitä ei voida sataprosenttisesti ähm, tietää etukäteen, koska nehän ovat arvioituja tuloja palveluiden pohjalta ja sillä tavalla ne hieman liikkuvat. Eli silloin me sanomme, että haluaisimme toisenlaisen budjetin hallintajärjestelmän tällaisen kaksinkertaisen järjestelmän sijaan, koska sitä kautta voisimme säästää. Eli en todellakaan halua sataprosenttisesti maksuilla rahoitettua virastoa sen vuoksi, että olen sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, mitä sanoitte turvallisuudesta ja turvallisuusnäkökulmista. Eli ne kustannukset suurelta osin, mitä asiasta tulee, kannetaan tai katetaan julkisen budjetin kautta. Mutta haluamme tämän, tätä helpottaa. Emmekä me millään muotoa halua PK-yrityksille sälyttää liian korkeita maksuja, koska ne osat EASassa esimerkiksi liittyen turvallisuuskysymyksiin, ne rahoitetaan myös julkisista budjeteista. Kiitos. Mikä tässä nyt on ongelmallista? Tämä niin sanottu, tämä, tämä velvoite vähentää 5 prosenttia henkilöstöä. Se pitääkö se nyt hyväksyä? Se on siis yleisen hallinnon kannalta olisi hyvä asia, mutta kun on kyse palveluja tarjoavasta virastosta, niin ei silloin voida antaa joitakin ö, ö, hyötyjällekin sektorille, onko se siviiliilmailusta kyse, onko tässä kyse myös valvontaviranomaisesta tai sääntelyviranomaisesta, onko tässä kyse myös, kun halutaan säädellä esimerkiksi vakuutuksia, silloin se ei ole mitenkään sokeravaa, että nämä kulut on katettu palkkioilla, joita, saa, joita e, edunsaajat saavat. Mm, mm, tässä pitäisi olla täydellinen autonomia, joka ei synnytä mitään ristiriitatilanneita, eturistiriitatilanteita silloin, kun pyydetään jotakin valtuuksia tai lupiankin toimintaan. Minä kiitän esittelijä Geijeriä. Tarkistukset pitää jättää 27. toukokuuta. Loppulausunnon hyväksyminen oli ennakoitu 30. päivään, mutta siihen on jo niin paljon laitettu tekstiä, että me lykkäämme sitä kolmannelle päivälle kesäkuuta ja pyrimme hyväksymään tämän Geijerin tekstin 27. kesäkuuta. Loppu mietintö, hyväksyntä olisi sitten käsillä syyskuussa. Ja täysistunnossa se vahvistettaneen, sekin sitten tietysti luonnollisesti syksyllä. Kiitos edustaja Geijerille. Ja nyt tulemme puoliväliarviointiin, monivuotisen rahoituskehyksen puoliväliarviointiin. En tiedä, kuka teistä haluaa puhua ensimmäisenä, edustaja Olbrecht vai Rova Toma? Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Minä aloitan kiitoksista. Ihan ensiksi se, että teistä, että te halusitte Kyllä tämä maksoi minulle paljon, sanoo puheenjohtaja, koska minä olen yksi niistä, joka erittäin huonosti sopeutuu tämän tyyppiseen kutsuihin, että ei, saa enää, ei voi enää hengittääkään ennen kesäkuun 23. päivää. Ikään niin kuin tämä nyt jotenkin estäisi EUn toimielinten hyvää toimintaa tämä päivämäärä. Minä tiedän, mm, sanoo rouva Toma, minä tiedän, että kyllä se minullekin, minullekin otti koville ja ehkä minullekin tämä nyt on ottanut aika lujille, mutta me jotkut kollegat, brittikollegat voivat kyllä olla tyytyväisiä. Minä voisin sanoa, että jos me äänestämme tästä puolivälin arvioinnista, Neljä päivää sen jälkeen, kun brittiläiset ovat ilmaisseet kantansa kansanäänestyksessä, niin kyllä se antaa tälle meidän äänestykselle aivan erityisen juhlalliset puitteet. Ehkä se tulee sitten myös eh, edustaja Geijerin mietinnön myötä vahvistetuksi, mutta minä olen sitä mieltä, että meidän pitää iloita tästä jo etukäteen, mutta tämä antaa meille lisävastuuta. Jos te olisitte brittiläinen kansalainen, niin te sanoisitte, että ollaanko tässä nyt meiltä pimittämässä jotakin? Ei, ei, koska tämähän on ihan julkinen teksti. Siitä keskustellaan toki nyt, mutta se on julkinen. No niin, puheenjohtaja sanoi, että en sano enää mitään. No, minä haluan kiittää teitä kuitenkin jo tässä vaiheessa. Haluan kiittää kaikkia kollegoja ja ryhmiä, jotka ovat tehneet 358 tarkistusta, joita me olemme alkaneet nyt tässä käsitellä, mutta mielestäni tänä päivänä meidän pitää, meillä on oiva tilaisuus kuunnella kollegoja, kun he perustelevat ja puolustavat ehkä kiihkeästikin omia tarkistuksiaan. Minä tulen nyt tähän, tähän ehkä sisältöpuoleen, jos tarkistukset ovat ihan esittelijän linjausten mukana. Olbricht-kollega voi myös varmasti olla iloinen. Tämä on hyvä enne tämän mietinnön etenemiselle ja lopputulemalle. Kiitos kollegoille vielä kerran. Me täytyy ehkä työstää vielä joitakin asioita kompromissihengessä, mutta se antaa vain lisäarvoa tälle mietinnölle. Haluan kuitenkin painottaa jo nyt, että totta kai olen yhtä mieltä kollega Olbrichtin kanssa, että meidän on syytä täsmentää, että sitä, että yhteisesittelijät eivät voineet ottaa joitakin tarkistuksia mukaan, koska jotkut niistä eivät eivät ikään kuin liity tämän mietinnön aiheeseen, sen keskeisimpään sisältöön. Kaikki, mikä liittyy Ekon valiokunnan toimivaltuuksiin tai makrotalouteen, ajattelen tässä euroaluetta, ajattelen tässä myös kaikkia äh, makrotalouden ehdollis, ehdollisuutta, kaikki mikä liittyy kilpailuun, se kuuluu muiden valiokuntien toimivaltuuksiin. Sen sijaan meillä on paljon tarkistuksia, jotka liittyvät YMPn tarkistukseen. Sanon tässä kollegoille, jotka tekivät näitä tarkistuksia, he voivat piakkoin olla varsin iloisia, koska keskustelu käynnistyy jo vuonna 2017, eli paljon on työtä edessä, mutta, mutta YMP ei niin juridisesti, juridisin perustein kuulu tämän monivuotisen rahoituskehyksen puoliväliarviointiin, kuten me sanoimme, meillä on juridiset perustelut myös ja kaikki, mikä liittyy kohesiopolitiikkaan, eli näistä kohdista me emme voi ottaa vastaan hyväksyä tarkistuksia, jotka eivät liity suoranaisesti mitenkään tämän tekstin sisältöön. Mitä sitten tähän muuhun loppuun tulee, me toivomme kollega Olbrichtin kanssa – että kokisitte meidät mahdollisimman avoimeksi, sitä me, siihen me pyrimme, mutta me emme kuitenkaan voi ottaa suosiolla hyväksyä niitä tarkistuksia, jotka tähtävät siihen, että EU saattaisi loppujen lopuksi hävitä maan kamaralta, vähentää, vähentää, vähentää, heikentää, heikentää eu politiikkoja ja jolloin budjettia ei voida, jolloin silloin tätä budjettia ei voida käsitellä. Emme pysty sitä käsittelemään. Me haluamme olla mahdollisimman avoimia, ö, mahdollisimman konsensushenkisiä. Voidaanko me parantaa tekstiä ja toimia siten, että budjettivaliokunnan suuri enemmistö ja tietysti sen myötä myös parlamentti voisi äänestää 27. kesäkuuta, eli siis neljä päivää Iso-Britannian kansanäänestyksen jälkeen. Tämä teksti on varmasti ehkä, ehkä uusi peruskivi uudelle aikakaudelle. Kiitos Isabel Toma. Edustaja Albrecht. rajouter, uh... Niin, muutama sana lisäksi vielä. 358 tarkistusta meillä on, mutta kaksi Äh, on vain käsite- kaksi lausuntoa on käsitelty ainoastaan valiokunnissa, joten meillä on vielä aikaa tutkailla näitä tarkistuksia kylläkin ja sitten tehdä niistä kompromisseja mahdollisuuksia rajoissa. Mutta kuitenkin uskon, että nyt kyse on meidän valiokuntamme jäsenistä, jotka ovat huomiotaan esittäneet eikä meidän kannata tässä nyt ryhtyä toistamaan jo sanottua. Uskon, että Toman kanssa tosiaan voin olla samaa mieltä siitä, että nyt meidän täytyy miettiä talousarviosta käytävää keskustelua ja keskusteluna Euroopan unionista. Ei tässä ole kyse mistään teknisestä keskustelusta sen enempää. On se tietenkin teknistäkin luonteeltaan, mutta pikemminkin poliittista kuitenkin, joten äänestyksessä tämä sitten varmasti näkyy selkeästi juuri se, ketkä ovat unionin puolesta ja Euroopan puolesta. Näistä asioista tietysti keskustelemme vielä yksityiskohtaisesti ja sitten taas erottuvat ne, jotka eivät ole vahvemman Euroopan puolesta totta kai me äänestämme tästä asiasta. Mutta nyt me olemme käymässä juuri poliittiseen keskusteluun. Ja ensimmäiset askeleet tosiaan otetaan tässä asiassa. Sitten odottelemme komissiota, mutta mitenkään helposti tämä ei varmasti etene. Meidän täytyy muodollisesti odotella komission ehdotusta, mutta, tuon, mutta tuosta sitten ei johdu se, että me voisi olla aktiivisia koko hankkeen aikana alusta aivan loppuun asti. Ja poliittisesti todellakin nyt on oikein merkittävä hetki ja merkittävä keskustelu tiedossa. Ja odottelemme, että tästä kaikesta saadaan myönteinen vastaus Euroopalle. Eh, Kiitos edustaja Albrecht. Ennen kuin annan puheenvuoron varjoesittelijöille, ja haluan tietysti kiittää jo tässä vaiheessa kahta yhteisesittelijää. Rova Tuma sanoi, että on tarkistuksia joita voidaan vastaanottaa ja, ja myös sellaisia, joita ei voida vastaanottaa, koska ne kyseenalaistavat yhteisen maatalouspolitiikan ja eikä tämä nyt ole sopiva paikka keskustella siitä, tai ne kyseenalaistavat ehkä jopa koko EUn. Te annoitte luvun tarkistusten määrän, joka oli 358 Mitkä niistä ovat vastaanotettavia? Mitkä niistä tarkistuksista voivat siis sisältyä teidän kompromisseihin ja, mitkä, ja kuinka suuri määrä tarkistuksia on sitten niitä hylättäviä? Mielestäkseni suurin osa äh, tarkistuksista liittyy keskustelun puitteisiin, eli siis komprom- voivat siis antaa lisämaustetta kompromisseihin. Ehkä emme pysty niitä kaikkia tänään nyt ruotimaan, mutta kuuntelemme kuitenkin nyt ensi aluksi varjoesittelijöitä. Edustaja Ashford, mutta ehkä edustaja Kolmel voi sitten hänen sijastaan sanoa jotakin. muss gestehen, Herr Vorsitzender, ich bin im Moment äh, nicht so informiert. No, en tällä hetkellä tiedä ole saanut informaatiota niin, että voisin äh, tuoda jotain uutta keskusteluun, joten en ota kantaa. Jos edustaja Depre olisi paikalla, hän olisi käyttänyt puheenvuoron. Nils Turvals, joka, joka häntä edustaa, olisi myöskin voinut käyttää puheenvuoron, mutta hänkään ei ole nyt paikan päällä. Rouva niin Rieda, olkaa hyvä. Niin, kiitokset näille molemmille esittelijöille. Mielestäni näin valtavan joukon tarkistusten läpikäyminen aiheuttaisi melkoista päänsärkyä, joten odottelemme todellakin tätä erityisesti mietimme tätä omalla alueellani niin suhteessa Brexitiin. No nyt täytyy miettiä tarkasti kattojen nostamista. Tästä on kuukausia puhuttu. Se on suuri asiakokonaisuus. Miettikäämme, miten onnistumme siinä ja miten sitten pakolais- ja maahanmuuttoasiassa toimitaan sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella ja nämä koskevat kolmatta ja neljättä otsaketta, joten näihin toivoisin, näistä toivoisin keskustelua seuraavien viikkojen aikana. Kiitos. Tässä tuli suoraan kannustusta meidän yhteisesittelijälle edustaja Maragall. Kiitos. Creo que efectivamente... Haluan kiittää yhteisesittelijöitä. He ovat luoneet erittäin hyvät työraamit, puitteet. Me emme nyt lähde äänestämään äänestämään, mutta me olemme nyt aloittamassa työtä, että voimme äänestää ja haluaisin kuulla siihen enemmistöön. Eli haluan puolustaa sitä, mitä tässä nyt on sanottu. Tämän pitää olla todella tämän parlamentin mietintö, tämän parlamentin mietintö, parlamentin kieltä ja parlamentin viesti jossa painotetaan sitä, että meillä on omat vaku- vakaumukset ja me olemme ylpeitä omasta Euroopan parlamentistamme. Ja tietysti tämä kaikki on EU-ta varten, ei maita varten, eikä yksinomaan vain jäsenvaltioita varten, että keskustelemme vain keskustelemista varten. Me olemme esittäneet 70 tarkistusta, ehkä se on liikaa, ehkä monet niistä ovat liian pitkiä mutta voitte olla ihan ra- vakuuttuneita siitä, että tulemme työstämään niitä ja haluamme, että ne kuuluisivat tähän viestin sisältöön ja olisivat siellä perustavanlaatuisia ajatuksia, mutta minulla on tässä nyt laadullisia ja määrällisiä ajatuksia. Jos ajattelemme nyt ihan määrällisesti, jos me puhumme, jos me puhumme usean otteeseen siitä, kuinka välttämätöntä on nostaa meidän meidän, viedä eteenpäin meidän nykyrajojamme. Mutta nyt me emme ole mitään määrittelemässä mitään kriteereitä eikä määriä, mitään kvantitatiivisia asioita. Me, meidän, minä kannatan tätä ajatustapaa ja tarkistuksemme ovat myös sen suuntaisia. Pitäisikö meillä olla maksimi ja minimi? Meidän mielestämme meillä pitäisi olla näin selkeästi määriteltyinä. 29 prosenttia on resources voisiko se nyt olla 150 miljoonaa? Ei se nyt ole, ei se nyt ole niin paljon, ei se ole riittävästi, mutta ei se ole paljon. Ja tämä minimo pitäisi olla se komission alkuperäinen ehdotus, sehän on olemassa 85 miljardia. Yo creo que debemos trabajar en... Meidän pitäisi tehdä työtä näiden, näiden rajojen puitteissa. En fin, tiempo tendremos... Mutta meidän, meillä on siis vielä mahdollisuus konkretisoida tätä. Ja ihan lyhyesti puheenjohtaja laadullisesti meillä on myös mahdollisuus luoda hyvät puitteet poli- eurooppalaisille poliitikoille. Meidän pitää olla hyvin selkeitä siitä, se mistä me tänään päätämme, mistä me nyt päätämme, sen pitää palvella meidän 2020 strategiaa ja sen pitäisi olla jatkuvasti siellä viittauksina tässä mietinnössä. Meillä pitää olla konkreettiset tavoitteet, meillä pitää olla kehitystä, ympäristöpolitiikka pitää ottaa huomioon, tutkimuspolitiikka pitää ottaa huomioon, miten me onnistumme tässä kaikessa. Mutta myös muita kriteereitä meidän pitäisi, meidän pitäisi saada lo pide a, no sé si a gritos, pero en todo caso clamorosamente. Meidän pitää myös, meidän pitää saada meidän pitää ajatella myös tämän päivän kriteeriä, tämän päivän tilannetta. Meidän pitää ajatella pakolaisleirejä. Meidän pitää lähettää tämä viesti Euroopalle. Se on myös se kuva, joka meidän parlamentistamme näkyy ulkopuolelle. Meidän taitoja, me tiedämme, että joskus tämä tuntuu kaukaiselta ja siihen saattaa olla myös, että se on vasta pitkän ajan kuluttua tapahtuva asia, mutta meillä on myös paljon muita haasteita, joihin meidän pitää vastata. Ja aivan luonnollisesti meidän pitää, meidän pitää myös tarkistaa, meidän pitäisi saada parempaa synergiaa kohesion ja kilpailukyvyn kanssa. Meidän pitäisi olla kilpailukykyisempiä, meidän pitää ajatella tätä 2020 ja pitää ajatella myös COP21 tulosta. Jos ajatellaan tätä 2020 strategia. Me ei, miksi me emme voisi myös tässä ehkä kyseenalaistaa ja ajatella jo tämän vuoden yli, mitkä ovat meidän omien resurssiemme rajat. Meidän pitää päästä korkeammalle tasolle. Kyllä me voimme päästä sinne. Meidän, meidän pitää ajatella, miten me voimme käyttää paremmin omia varojamme ja korottaa niitä, eikä ajatella vain 2020 rajapyykkinä, vaan ajatella paljon pidemmälle. Mm, meidän pitää ajatella myös hiiliveroa, näitä muita veroja, joista on jo päätetty ja keskustellut. Ne ovat ratkaistavissa, ja me, koska me olemme, meillä on hyvät olosuhteet nyt lähteä toteuttamaan tätä kaikkea ihan viimeiseksi. Se voi vaikuttaa vähemmän tärkeältä meidän pitää ajatella me emme saa tehdä, me emme saa tehdä mitään häpeällisiä kahdenvälisiä sopimuksia. Meidän täytyy, meillä täytyy olla hyvä ja terve eurooppalainen budjetti, joka vastaa eurooppalaista ajatusta. Mer- Merci. Kiitos, edustaja Sadi. Grazie, presidente. Anch'io ringrazio. Kiitokset puheenjohtaja. Minäkin tahdon kiittää esittelijöitä aikaansaadusta työstä. To, tosiaankin näin suuren joukon tarkistuksia käsittely lyhyessä ajassa on aikamoinen haaste. Joka tapauksessa kantamme näkyy tarkistuksistamme ja olemme sitä mieltä, että täytyisi mahdollisimman totuudenmukaisesti toimia Tämähän on erittäin poliittinen aihekokonaisuus kylläkin varsin monimutkaiseen ajanjaksoonkin nyt olemme ajautuneet Euroopan unionissa, niin kuin monet muutkin ovat jo ennen minua sanoneet. Ja uskon, että rahoituskehyksen uudelleen tarkastelussa meidän täytyy olla mahdollisimman realistisia vastata todellisiin tarpeisiin. Kaikkia unionin ongelmia ei tietenkään voida noin vain ratkoa. Joskus on vaadittu liikaakin mitä unioni, kuin mihin unionin talousarvioilla oikeastaan päästään. Eli meillä on ollut vaikeuksia näitä vähiä varojamme järkevästi hallinnoida me olemme toimineet vähän epävakaasti. Tilanne on epävakaa ja varojen määrä on heilahteleva ja siksi meidän täytyy pyrkiä järkevästi ja realistisesti miettimään, mitä ohjelmia tukea, mihin ohjata talousarviovaroja, missä varat tehokkaammin voisivat sitten palvella unionia. Ja minkälaisia muutoksia puolestaan sitten jäsenvaltiot eniten toimivat. Eli näitä täytyy kyllä hyvin tarkasti miettiä. Onhan meillä myös eri kriiseihin yritetty löytää, löytää monenlaisia vastauksia viimeisten kuukausien aikana pakolaisongelmaan, myös sijoituskriisiin, maahanmuuttoon, rahastoasioihin ja sen sellaiseen, ja Junckerin ohjelmakin meillä on olemassa sijoituspuolella, mutta se on kyllä kärsinyt aika lailla varojen vähäisyydestä. Jos luemme komission ensimmäistä yhteenvetoa, niin voimme havaita, että aika pettymys on ollut tuo sijoitusasia, sijoitusohjelma. Ja Turkki vielä No, unionin talousarviosta sinne syydetään rahaa, mutta ei välttämättä voida olla varmoja siitä, että mm, varat oikeasti tulevat käytetyiksi siihen, mihin toivotaan. Eli ei tässä ole välttämättä ollenkaan syytä hihkua ilosta. Meidän täytyy tehdä työtä eri asioiden eteen paljon. Myös varjoesittelijät varmasti sitten puhuvat tästä. Meidän täytyy sillä tavalla tästä keskustella, että realistisesti lähestymme ratkaisua. Emmekä vaan vaadi kaikenlaista Euroopan talousarviosta, vaan muistamme sen, missä tilanteessa oikeastaan nyt elämme. Kiitos. Onko edustaja Zoltek paikalla? Ei näy. Anna siis puheenvuoron kollegoille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Rouva Muchas gracias, Kiitos paljon puheenjohtaja sosialistiryhmänä. Me olemme antaneet oman panoksemme tarkistusten myötä ja toivon, että yhteisesittelijät eivät niitä heitä takaisin meidän pöydällemme, koska kyllä se on ollut jonkun verran työtäkin. Niissä tarkistuksissa äh, me olemme pyrkineet siihen, että ne eivät ole missään nimessä mietinnän linjausten vastauksia me olemme ihan samaa mieltä lähes koko sisällön kanssa, mutta me olemme erityisesti painottaneet joitakin alue- aloja, mutta en niitä käsittele nyt kaikkia, mutta SD-ryhmälle yksi on on yksi tärkeimmistä ovat omat varat. Meidän täytyy myös puhua menoista, meidän täytyy myös puhua rahasta. Ja kun lähdetään uudistamaan tätä tarkistettua monivuotista rahoituskehystä, meidän täytyy katsoa, mistä saamme lisää varoja, omia resursseja. Vaikka on, ovatko me nämä maksut tai verot, joista nyt tällä hetkellä on keskusteltu korkean tason työryhmässä, joka keskittyy omiin varoihin, ehkä se voisi vähän keventää jäsenvaltioiden maksuosuutta, mutta on puhuttu myös verotuspolitiikasta ja tässä on pyydetty komissiolta, että se lähtisi harmonisoimaan ja olisi yhteisen perustan verotuspolitiikalle. On tarkistuksia, joissa puhutaan myös COP21 tuloksista ja kuinka taistellaan ilmastonmuutosta vastaan ja halutaan säilyttää luonnon monimuotoisuus. Se on tällä hetkellä pöydällä työstettävänä ja se on aivan erityisen tärkeää tässä MRK puolivälin arvioinnissa. Me olemme tehneet tarkistuksen, jossa puhutaan YMPstä, ei YMPn reformista, vaan miten voidaan rahoittaa uutta politiikkaa tai uutta mm, uusia hankkeita, jotka taas vievät rahaa pois YMPltä. Eli siis se tarkoittaa sitä, että raha oli tar- suunnattu YMPille ja se ei ollut oikeutettua, että sitä käytetään. Osa YMP tarkoitetusta rahast- rahoituksesta menee uusiin muihin politiikkoihin. Me olemme halunneet painottaa myös jäsenvaltioiden vastuuta noudattaa sitoumuksiaan, jos joku jäsenvaltio mm, on on toteuttanut kasvu- ja vakauspolitiikassa mainitut sopimukset ja ehdot. Jos näin ei taas käy, niin silloin tämän jäsenvaltion pitää maksaa sakot, sille pitää asettaa sanktioita. Onko joitakin rangaistuttu, onko joitakin öö, kannustettu ja kehuttu silloin, kun ei ole noudatettu näitä sopimuksia tai ei ole noudatettu. Viides ehdotus tai viides keskeinen asia meille on varaukset, reservit, kaikille tulevaisuuden kriiseille, joista yksi näistä oli pakolaiskriisi. Me olemme pyrkineet reagoimaan aika nopeasti, mutta meidän täytyy muistaa, että aika usein varaumat ovat olleet aika nopeasti käytetty, eli raha on käytetty nopeasti. Meidän pitää tämä sisällyttää myös monivuotisen rahoituskehikseen tässä tarkistuksen yhteydessä. Ja ihan viimeiseksi meidän pitää ajatella, mikä yhteys on keskustelun, tarkistusten ja hyväksymisten välillä, kun ajattelemme budjettia vuodelle 2017 ja monivuotista rahoituskehystä. Ei tässä ole nyt välttämättä kyse jostakin strategiasta tai uhkailemisesta. Tässä on kyse ihan loogisesta toiminnasta, kun meillä on monivuotinen rahoituskehitys, jossa puhutaan vuoden 2017 2020 2020 budjetista. Silloin meidän täytyy muistaa, että, että kun meillä on monivuotinen rahoituskehys, emme saa toimia sillä tavalla, että miten, tätä budjetti, miten näitä budjettivaroja käytetään, kun me lähdemme uudistamaan ja tarkistamaan monivuotista rahoituskehystä. Kiitos. Tämä oli hyvin kannustavaa lupaavaa puhetta. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti Libe-valiokunnan kannasta. Minä olen siellä lausunnonlaatija. Libe-valiokunnassa ilmapiiri on hyvin rakentava. Emme esittää tarkistuksia, jotka ovat vastoin EUn kantaa ja jolla tuhattaisiin budjetti monilta tärkeiltä asioilta. MMF on hyvin tärkeä EPPlle on tärkeää antaa komissiolle viesti tarkistuksesta. Kaksi tärkeää asiaa. Yksi on äh, maahanmuuttovirka ja toinen on terrori-iskut. nämä ovat muuttaneet äh, poliittisia prioriteetteja Euroopassa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää tarkistaa MMF. Meillä on me olemme tehneet, äh, meillä oli 36 tarkistusta, josta on tehty viisi erittäin hyvää kompromissia ja me äänestämme ensi viikolla. Ja uskon, että me löydämme tässä jonkinnäköistä ratkaisua tälle erittäin äh, hyvälle ja tärkeälle mietinnölle. Kiitokset Jan ja Isabella teidän erinomaista työstänne. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Manka. Kiitos. Edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda. Chcem Kiitos, puheenjohtaja. No, minun, minäkin esitän kiitokseni esittelijöille ja pyytäisin ehkä komissiota äh, muutaman sanan sanomaan komissiolta. On toivottu kertomusta vaikutusten arviointia erityisesti siitä, että voitaisiin tehdä parempia päätöksiä 2017 vuodesta ja varsinkin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja myös sitten maksamatta, maksuvajeesta, maksamatta jääneistä määristä. Täytyy miettiä vaikutusten arvioita, kuinka paljon nämä maksavat jääneet laskut oikeastaan ovat tilannetta vaikuttaneet, mihin ne ovat vaikuttaneet ylipäätään 2013-2015 ajalla miten täytäntöönpano on häiriintynyt, miten monet sija, sija, sidosryhmäläiset ovat tästä joutuneet kärsimään. Ja sitten tuo nuorisotyöttömyysaloite, muistanette, että aikaisemmissa neuvotteluissa pääsimme siihen lopputulokseen, että jäsenvaltiolta pyydetään nuorisotyöllisyyshankkeen vaikutuksista jokaisessa jäsenvaltiossa. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että komissio ei ole konkreettisesti vielä sanonut tästä mitään, vaikka me 2016 huhtikuun loppuun mennessä toivoimme tällaista nuorisotyöllisyysarviota, vaikutusten arviointia. En ole ainakaan nähnyt tuollaista asiakirjaa kuuna päivänä. Ja vielä sitten nämä Euroopan strategiset investoinnit rahasto. Siin, siinä, siinä on kyse myös hyvin korkeariskisistä sijoituksista, joihin ei olisi alkuunkaan ryhdytty ilman tätä rahastoa. Ja minä haluaisinkin tietää tarkemmin tästä erityisesti, kun ajattelen muutamien tuhansien Äh, asuntojen lämmitysjärjestelmän rahoittamista. Minun mielestäni tässä olisi voitu kyllä olla käyttämättä esiin, ei se nyt niin kummallinen hanke ollut. Eli tässä on ollut ongelmiakin. Ja sitten miten siis esiriä käytetään, kun tarkoitus oli käyttää sitä ainoastaan kovan riskin hankkeisiin. Ja jos meillä ei minkäänlaisia vaikutusten arviointeja ole eikä mitään tietoa muutenkaan, niin sitten emme voi tehdä päätöksiäkään. Monsieur Negrescu. Kiitos. Edustaja Negrescu. Monsieur le Président. Euh, Kiitos. Minä haluan myös kiittää yhteisesittelijöitä. Käytän tässä puheenvuoron korostaakseni asiaa, joka korostuu myös tarkistuksessani. Jotkut artiklat antavat uskoa, että tässä halutaan vain tarkistaa tai ehkä suurta muutosta kohesiorahastoissa. Mielestäni, kun kyseenalaistetaan kohesiopolitiikka, niin ei sitä voi tukea. Meidän täytyy olla täsmällisiä sen suhteen, mitä me aiomme tehdä. Ja kun lähdetään keskustelemaan kohesiorahastoiden tulevaisuudesta, ei nyt ole se hetki. Meidän pitää olla hyvin täsmällisiä kielenkäytössämme. Itäisen maat ovat erittäin riippumattomia eh, kohesiorahaston käytössä ja ovat saaneet kiinni viivensä suhteessa läntisen Euroopan maihin. Meidän täytyy pitää tämä mielessämme, mutta olen myös sitä mieltä, että jos tämä aihe tulee hyvin käsitellyksi tai niin silloin me voimme olla solidaarisempia itäisen Euroopan maiden kanssa, mutta jos lähdetään puhumaan kohesiorahastosta kriittisesti, silloin syntyy ongelmia. Meidän täytyy tokea eurooppalaista solidaarisuutta kaikkien maiden välillä. Minä koen tämän hyvin voimakkaasti äh, paikan päällä julkisissa yleisissä keskusteluissa. Nuorisosta haluaisin puhua, josta kollega äsken puhui. Minä olen myös sitä mieltä, että sekin edellyttää täsmällisyyttä ja vaatii tuloksia, ei ainoastaan jäsenvaltiolta, vaan myös komissiolta. Meidän pitää pystyä näkemään, mitkä tulisivat olemaan tuloksia, mikä on komission hankkeiden tulevaisuus jotta voitaisiin auttaa nuoria, ei ainoastaan työttömiä nuoria, vaan auttaa kaikkia nuoria. Minä näen hyvin, että tämä aihe on hyvin käsitelty tässä mietinnössä. Jos sitä voitaisiin vielä vähän vahvistaa, niin se sopisi minulle oikein hyvin. Minä annan sille oman tukeni, olen siihen valmis. Kiitos. Rouva Bresso. Kiitos puheenjohtaja. Yksi kysymys esittelijöille ja komissiolle. Tämä ei nyt voi olla sen kummemmin tarkistus, koska kysymys on niin uusi. Eli komissio on kaiket ehdottamassa tällaista ESIR-suunnitelmaa Afrikkaa varten. Ja se kai sitten pohjautuisi ESIR-tyyppiselle perustalle, olisi eurooppalainen foorumi olemassa, eurooppalainen rahasto, jossa olisi yksityisen puolen rahoitusta myös ja 60 miljardia olisi operatiivista rahaa käytössä Afrikan valtioita varten – niitä valtioita varten, joista paljon maahanmuuttajia lähtee, ja ne, niille, jotka pyrkivät valvomaan näitä maahanmuuttovirtoja Afrikasta. Tämä muistuttaisi vähän Turkin kanssa tehtyä sopimusta, ja tähän liittyisi myös tuo kehityssopimus myös, joka tietysti parhaimmillaan tarkoittaa myös maahanmuuton valvontaa, Eli, mutta pääosin kyse olisi kuitenkin tällaisesta Afrikan yhteistyö- ja kehitysrahastosta. No, keskustelua on siirretty kylläkin, mutta kannattaisiko meidän juuri sen takia sitten varmentaa näitä asioita, koska tällaisillakin on vaikutusta uudelleen tarkasteluun aika reippaasti. E-, eli ei tässä nyt voida odotella loputtomiin vaan meidän täytyy miettiä sitten monivuotistaan rahoituskehyksen uudistuksessa juuri tätäkin. Mielestäni vaikutti kiinnostavalta kuitenkin tämä, eikä se mitä olen lukenut vielä ole vastannut kysymyksiin, joten haluaisin tarkemmin sitten tietää, missä mennään. Ja esittelijät varmaankin voisivat tähän nyt sitten vastata ja ainakin ottaa tämän huomioon. Kiitos komissio vastanneet tähän. kohtaan. annan puheenvuoron komission edustajalle. Voidaanko tällaisia asioita kertoa ennen kesäkuun 23. päivää? Edustaja Böge. Ja, vielen Kiitos puheenjohtaja. Kiitän molempia esittelijöitä lämpimästi tästä. Olen tehnyt muutaman tarkistuksen, jotka liittyvät äh, otsakkeeseen 3 ja 4. Mutta huomio siihen, mitä kollegani Negresku juuri sanoi. Solidarisuus ei ole yksisuuntainen tie. Kohesio, rahastot äh, perustettiin ihan tiettyyn tarkoitukseen. Ja on legitiimiä toimia, vaatia, että kaikki toimivat sen mukaan, mihinkä, meidät äh, on, mihinkä me olemme sitoutuneet. Eli kysymys yleensä, esittää yleisempi kysymys siihen, miten pitkälle rakenne- ja kohesiorahastot voitaisiin ammattimaistaa niin, että kest- kehitys olisi kestävämpi. Tämä on niin ihan mielenkiintoinen poliittinen kysymys. Ja sitten se, mitä kollega Presso juuri sanoi. Budjettivaliokunnan aamukokouksessahan minäkin käsittelin näitä asioita. Se, mitä nyt medioissa kirjoitetaan, että komissio on ajatellut tehdä ehdotuksen kesäkuun alussa noin 60 miljardin euron suuruinen. Meneekö se esiriin koko se rahoitukseen? Tämä on mielenkiintoinen kysymys parlamentille. Me muistamme kaikki sen ajan, kun esiristä neuvoteltiin ja mitkä olivat parlamentin tärkeitä painopisteitä, joita, josta osa jätettiin syrjään. Me muistamme myös äh, ne neuvottelut ja keskustelut, joita kävimme, kun yritimme korjata tätä vääryyttä. Sen lisäksi hän ihan oikeutetusti on keskusteltu myös siitä, kun ihan tuosta noin vaan siirrellään maksumääräjä rahoja ilman, että kuullaan parlamenttia. Tavallaan siirrellään niitä, jos niitä siirrellään järkevällä tavalla, kannatan sitä. Ehkäpä pääjohtaja voi meitä pikkasen auttaa tässä eteenpäin, mutta johtaako tämä siihen, että, tai siis tuleeko komissio tekemään tämän ehdotuksen siinä toivossa, että huippukokous vielä ennen 28. kesäkuuta käsittelisi tätä asiaa ja tekisi sitten oman päätöksensä, johon sillä ei ole toimivaltuuksia. Ja jos se näin tekee, niin silloin parlamentin pitää viedä asia tuomioistuimeen. Ja toinen kysymys rouva pääjohtajalle onko tämä nyt sitten pyrkimys siihen, että tehdään tämä tarkistus, mutta en usko, että se riittää. Eikä tässä ole kysymys enää varojen suuruudesta naapurimaiden vakauttamiseen, vaan kysymys on niiden ohjelmien laadusta, joita me haluamme käyttää niin, että saavuttaisimme positiivisempia lopputuloksia kuin mitä olemme aikaisemmin saavuttaneet. Mutta samanaikaisesti näinä päivinä Turkissa huippukokouksessa, en tiedä kuinka paljon maita siellä on mukana, siellä sovitaan YK puitteissa vastaavasta asiasta. Ja me näemme, että nämä pitkän aikavälin sitoumukset, joita siellä on sovittu tai joita on sovittu aikaisemmin, ne ovat aina olleet hyvin kyseenalaisia. Eli millä tavalla, kun lähdetään puhumaan rahoitusnäkymien uudistamisesta – ja siitä, että EU on kuitenkin YKssa yksi suurimpia rahoittajia eh, esimerkiksi YK eh, hätäapurahastoon. Ja siellä on kuitenkin vähemmän rahaa 2015 kuin mitä siellä oli 2014. Minkälaisia eh, oppeja voimme tästä ottaa itsellemme ja miten tämä vaikuttaa budjettisuunnitteluun? Ja toinen tärkeä kysymys, kun me olemme ohjelmoineet uusiksi sen jälkeen, tai kun me teimme tavallaan, uudistimme näitä ohjelmia, se johti myös komission ja budjettiviranomaisten uudistumiseen, mutta ei tämä vielä merkitse sitä, että me olisimme tai kykeneet ratkaisemaan kaikki haasteet vuoteen 2020. Eli millä tavalla käsittelemme maksujen ongelmaa, sehän jää olemaan Siksi haluaisin vielä sanoa, että uskon, että komissiolla nyt on suuri vastuu koota nämä asiat järkevällä tavalla ja selkeyttää ne ja sitten tunnustaa väriä. Ja et kuinka me nämä asiat hoidamme budjetissa. Joko me löydämme järkevän ratkaisumallin, josta neuvottelemme sitten hyvin kiireellisesti, tai sitten näemme neljä tulevaa budjettivuotta, jolloin kaikki räjähtää. Mitään muuta vaihtoehtoja ei ole. Tämä pitää tuoda esiin keskustelun aluksi ja myös tekstin loppumuotoilussa selkeästi esiin. Dernier intervenant, monsieur Sarvamaa. Kiitos. Edustaja Sarvamaa viimeiseksi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksikin minä haluan osoittaa kiitokseni ja melkein jopa hämmästykseni ja ihailuni esittelijöille, eli ihailua niin en useinkaan käytä, eikä täällä muutenkaan hallintoa pikemminkin aina käytetään, mutta ei ihailua sen enempää. No, tämä rakenne on varsin vankka ja se on hyvä asia pääosin en nyt tässä nyt sen enempää puutu näihin positiivisiin puoliin, vaan, vaan yksi asia, mistä olen vähän huolissani tästä vankasta, tässä vankassa rakenteessa, kun puhumme kiireellisistä asioista, joihin Bögekin viittasi. Eli kun me puhumme kiireellisistä asioista ja seuraavista muutamista vuosista, niin tähän meidän tosiaankin täytyy kiinnittää huomiota ja taistella asian edes eteen. Minä kaipailen tähän konkretiaa ja sitä mietin erityisesti, missä nyt ollaan menossa. Eli missä me olemme nyt ja mihin me, mistä me olemme lähtöisin. Ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että vaikkapa maataloudesta, no tämä on yksi mm, asioista, joista puhuttava on. Eli kyse on pikemminkin tulkinnasta, mikä on ulkopuolella, koska jos katsomme vaikkapa maatalouskriisiä, kappaleessa 20. Se on mainittu täällä, mutta en kyllä käsitä, että jos me vain sanomme nyt näin, että no tällaista nyt on ollut. Eikä tämä välttämättä ole maatalouspolitiikkaan kanssa ristiriidassa ollenkaan, jos vaadimme selkeitä sanoja. Jos meillä on kriisi, niin meidän täytyy, meillä täytyy olla myös riittävästi keinoja ratkoa asioita tämä nyt näistä maatalousmuutoksista. Ehkä mietitte sitten, voidaanko niitä hyväksyä, mutta tuo, no kiireelliset asiat, niin se on kyllä se hankalin asia. Ja toivoisin, että sitä muokattaisiin vahvempaan suuntaan. Ja ehkä sitten, kun ajattelemme 2020 vuoden jälkeistä aikaa myös, niin kannattaisi selkeästi kyllä myös puhua tämän talon tehtävästä, parlamentin tehtävästä. Ei siitäkään liikaa ole puhuttu. Ja tästä on puhuttu jo minä olen peräänkuuluttanut tätä jo muutaman vuoden, joten kyllä kannattaisi todellakin parlamentin tehtävästä sanoa muutama selkeä sana. Kiitos. Ehkä minä saa, Ehkä nyt voin tehdä itse yhteenvedon. Me tulemme korostamaan voimakkaasti sitä draamaa, joka nuorisotyöttömyys edustaa Euroopassa ja kuinka välttämätöntä on katsoa uudestaan niitä määräyksiä, joita on käytetty Youth Employment Initiative tekstissä, mutta ihan yleisluontoisesti minä haluan korostaa sitä, että ne muutamat maat, jotka ovat ottaneet käyttöön tietyn oppisopimusmenettelyn, johon liittyy hyvin paljon kulttuurisia näkökohtia. Saksa ja Itävalta muun muassa, joissa tämä on ollut onnistunut. Me voisimme tietysti ottaa käyttöön myös näitä määräyksiä, joissa voisimme vahvistaa tätä kokemusta Libanonissa ja Jordaniassa viime viikolla meidän kumppanimme sanovat, että on hyvä, että nuoret pääsevät korkeakoulutuksen piiriin, mutta ehkä olisi hyvä ajatella jonkinlaista asteittaista siirtymistä, jonkinlaista ammattimaisempaa linjaamista. Mitä Eurooppa voi tehdä, jotta se voi vahvistaa liikkuvuutta? Euroopan sisällä Erasmus on erittäin hyvä instrumentti, mutta senkin keinot ovat rajalliset näiden op- oppisopimuksessa olevien pitää voida hyötyä myös liikkumisen mahdollisuudesta pitkällä aikavälillä. 6-12 kuukautta tarkoittaa pitkä aikaväli. Mitä tulee tähän loppuosaan, niin me, minä haluan kommentoida Rova Bressoa. Rova Mogherini, hän puhui julkisesti, jossa hän kannusti sitä aloitetta – joka liittyy muuttopolitiikkaan, ei tarkoita sitä, että asetetaan vain raja-aitoja. Meidän pitää paneutua tämän muuttoliikkeen juurin ja syihin. Afrikassa, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassahan se on toivottomuus, joka vallitsee väestön keskuudessa. Väestö on sitä mieltä, että pelastus löytyy Euroopasta, mutta kaikki väestötieteilijät sanovat, että että tämä Afrikan väestömäärä voi kolmin tai nelinkertaistua vuosisadan loppuun mennessä. Ja mitä se tarkoittaa sitten muuttovirroissa, jos me jätämme ovet Sepposen selälle? Ja niin kuin on käynyt jo Libyan kanssa, tuleeko Libyasta tällainen läpikulkuväylä? Me tiedämme, että tässä vaaditaan aikaan, halutaan olla rehellisiä budjettiennusteissa. Sen takia me odotamme kesäkuun loppuun asti, jotta voimme tietää, mikä on komission lopullinen ehdotus budjetti arviolle vuodelle 2017. Eli on epäilystäkään siitä, että meillä on tässä ihan mukavat näkymät edessä. Jos Rova Calvin jo haluaa, niin hän saa käyttää puheenvuoron, jotta hän voi kommentoida asiaa ja antaa meille ehkä ö, riittävästi välineistöä, millä voimme helpottaa kompromissien laatimista – ja tämä puolivälin arviointi ehkä vastaa ainakin tällä hetkellä parlamentin toiveita. Mutta kun me nyt elämme tässä kriisitilanteessa jatkuvasti, niin kyllä se on Euroopan ajanut vaikeaan tilanteeseen. Me olemme voineet seurata tätä näytöstä, jossa meidän voimavaramme ovat olleet erittäin rajalliset ja me emme halua, että tilanne huononisi. Sen takia Euroopan pitää toteuttaa kutsumuksensa eikä tehdä siten, että historia ei muista yhtään sitä, mitä Eurooppa olisi tehnyt. Kiitos puheenjohtaja, niin tosiaankin päätitte puheenvuoronne aika vahvoihin sanoihin. No tässä vähän painostin teitä, niin kyllä kyllä havaitsin tämän tosiaankin. Okei, okay, No niin, siis minä tahtoisin kiinnittää huomiota siihen, miten kiitollisia olemme tästä tehdystä työstä. Yhteistyötä olemme saaneet tehdä esittelijöiden kanssa erinomaisessa hengessä löytääksemme hyvän eh, ratkaisupohjan myös parlamentissa. Me olemme komissiossa myös eh, valmistelemassa tätä puoliväliarviointia ja minä puhuin tässä uudelleen tarkastelusta. No, ehkäpä pitäisi vaihtaa kieltä, joten käytä tässä vääränlaisia käsitteitä. No, siis me olemme valmistelemassa tätä puoliväliarviointia, eh, englanniksi näin kai sanotaan, ja me emme halua jättää mitään monimutkaisia asioita syrjään, joihin on täällä nytkin puututtu. Olisi eh, väärin nyt jättää syrjään monet asiat, joihin parlamentin jäsenet ovat puuttuneet. Nyt me olemme kirjanneet ylös teidän ajatuksianne kyllä myös. Ja minä haluaisin esittää seuraavat erityishuomiot tähän kiintoisaan keskusteluun, jota nyt on käyty. Ensiksi yleisestä kehyksestä, meidän teknisestä puoliväliarvion valmistelustamme. Meidän täytyy tietysti olla rehellisiä. Me haluamme sellaisen väliarvion, jossa sanotaan, mikä toimii ja mikä puolestaan sitten ei. Ja tarjota tällainen päivitetty nykymonivuotisen rahoituskehyksen kuva. Tämä on tietysti monimutkaista, koska me olemme täytäntöönpanon alkumetreillä tietyillä alueilla ja varsinkin raho, rakennerahastoissa. Ja sitten jos ajattelen tuota arviointia, niin sen jälkeen tehdään päätös siitä, ryhdytäänkö uudelleen todellakin tutkailemaan tuota monivuotista rahoituskehystä vai ei. Ja tässä täytyy olla kurinalainen ja se jää tietenkin myös näiden esittelijöiden harteille tässäkin vaiheessa. Böke ja muutama muukin on tietenkin jo puuttunut siihen, että me havaitsemme tällaisen hyvin varovaisen lähestymistavankin. Ei tässä välttämättä tutkita pelkästään määrällisiä tekijöitä, vaan myös sitten laadullisia tekijöitä, eli miten tätä rahoituskehystä on toteutettu, onko siinä riittävästi tarjottu varoja ja onko, riittääkö se seuraavaan monivuotisen rahoituskehykseen. Ja jotkut teistä tosiaankin sanoivat, että ongelmiin, tiettyihin ongelmiin on puututtava nopeastikin, jotkut sitten saattavat olla vähemmän kiireellisiä tai ei ole nyt vielä puoliväliarvioinnissa sen kummallisemmin hoppua niitä arvioidaan, ja sitten niitä arvioidaan vasta seuraavassa vaiheessa. Ja sitten toiseen ajatukseen, niin, eli Maragallille ja Gardia Savalille erityisesti, eli mitä omille varoille oikein onkaan käymässä. Tietänette, että omien varojen korkean tason ryhmä, saa myös parlamentin jäseniä, kokoontuu säännöllisesti ja pui siellä eri vaihtoehtoja, ja nyt sitten saataisiin 2016 vuoden loppuun mennessä kertomus. Se on oikein merkittävä asia ja sitten syyskuussa järjestetään parlamentin parlamenttien välinen tällainen yhteiskonferenssi joskus syyskuun puoli välissä ja valiokunnallanne on varmasti merkittävä tehtävä siinä vaiheessa. Eli parlamentti seuraa asiaa hyvinkin tarkkasilmäisesti ja me tietenkin myös hyvin läheisestä, läheistä yhteistyötä teemme ja kaikki nämä ovat varat, asiat itse asiassa voisivat pikemminkin liittyä enemmän tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen enemmän kuin tähän puoliväliarviointiin sinänsä. Ja kolmanneksi muutamiin kysymyksiin vastaisin siitä, miten me ehkä voisimme luotia esirtyyppisen rahaston Afrikkaa varten ja niin poispäin. Tämä on näkynyt myös ehdistössä, on ehdotettu erilaisia kansallisia mm, järjestelmiä, kun kansallisella tasolla on puhuttu maahanmuuton torjumisesta ja maahanmuuton ratkomisesta, ja kun Junckerkin on esittänyt erilaisia ajatuksia ja erilaisia ratkaisuja, täytyy kaikkia käydä läpi, mutta olisi liian varhaista esittää ja odottaakaan mitään konkreettisia ratkaisuja. Ja sitten pari lisähuomiota. Neuvosto on investointipankilta pyytänyt sitä, että voitaisiinko mahdollisesti rahoitusvälineiden kautta puuttua näihin maahanmuuton perustekijöihin, työntäviin tekijöihin ja sitten miettiä erilaisia mahdollisuuksia myös omien varojen käytöstä. Eli työ on kesken, mutta minkäänlaisia lopullisia ratkaisuja ei ole tosiaankaan vielä esitetty. Ja sitten vielä toiseksi komissiossa me jatkuvasti mietiskelemme sitä, mitkä ovat parhaat tavat ratkoa tätä maahanmuutto-ongelmaa. Totta kai me sitten olemme miettimässä tuota Afrikan hätärahastoa varojen kanavoimiseksi ja sitten mietimme myös sitä, miten voitaisiin käyttää talousarviossa nyt jo olevia välineitä, mutta mitään konkreettisia ratkaisuja ei kuitenkaan vielä ole näihin suuriin, tähän suureen määrään ongelmaryppäitä, joista on nyt puhuttu täällä, joten sen takia en sen enempää vastaa näihin, mutta varmasti saavumme sitten tässä myöhemmin tämän, tähän ryhmään myös voidaksemme vastata niihin kysymyksiin ja varsinkin esittelemään ehdotuksia seuraavien viikkojen aikana, kunhan näitä ehdotuksia aikaa saadaan. Ja vielä sitten lopuksi muutama myönteinen sana siitä, että parlamentin kanssa yhteistyö on oikein hyvää ja rakentavaa ja odottelen, että tulevien kuukausienkin aikana tosiaan voidaan jatkaa samalta pohjalta ja päästä yhteisymmärrykseen mitä pikimmin, toivottavasti vuoden loppuun mennessä niin kuin muutama edustaja jo on ehtinytkin tänään toivoa. Kiitos. Merci, madame la directrice. Kiitos teille. Eli hyvää yhteistyötä on odotettavissa. Se on ihan mukavaa, koska me tarvitsemme hyvää yhteistyötä. Myös neuvoston kanssa. No niin. Me haluamme kovasti kannustaa meidän yhteisesittelijöitämme, jotta he voivat varjoesittelijöiden kanssa lähteä laatimaan kompromissia. Edustaja kun aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Just some Vain muutama huomio. Kiitokset ystävällisistä sanoistanne työtämme kohtaan. Kiitokset myös yhteistyöstä. Oikein hienosti tässä on edetty. Meidän kertomuksessamme emme halua ratkoa kaikkia ongelmia noin vain. Emme halua komissiota korvata sen työssä. Tämä on parlamentin poliittinen ajatus. Parlamentin enemmistö ainakin on tätä mieltä, eli se mitä me odottelemme komissiolta ja neuvostolta. Eli kyse on konkreettisista ehdotuksista osittain, mutta sitten toisaalta on myös suuntaa antavuutta siitä, miisten päätöksiä pitäisi tehdä. Eli tämä on meidän kantamme. Me emme halua sinänsä tässä nyt ryhtyä käymään tätä neuvoston ristiriitakeskustelua tässä sen enempää. Eli tämä nyt ihan ensiksi. Ja sitten toiseksi, me olemme sitä mieltä, että väliarvio on hyvä hetki miettiä politiikkaa laajasti ja komissio, niin kuin nyt onkin jo tekemässä tätä omaa arviotaan, niin sitten toivon, että meidänkin valiokuntamme näin toimisimme. Nyt on juuri, toimisi, nyt on juuri oikea hetki, koska me kyllä ihan voimme selvästi sanoa, että me emme sen kummemmin ole mitenkään dogmaattisia näissä asioissa, me järjestämme kuuntelu, ku, kuulemistilaisuuksia ja niin poispäin, ja sitten päädymme siihen lopputulokseen, että tällainen väliaika-arviointi on erityisen tarpeellinen. No, sitten tietysti meidän täytyy miettiä esimerkiksi juuri tuota nuorisotyöllisyysaloitetta, onko meillä siitä arviota olemassa vaiko ei. Se on juuri se varsinainen ongelman ydin. Ja Mankakin viittasi tähän jo. Mm, niin, entä sitten nuo riski täyteiset rahoitettavat hankkeet ESIR-rahastosta? Ja sitten taas esimerkiksi eh, investointipankki on joitain hylännyt joitain hankkeita, koska ne ovat suorastaan liiankin riskialttiita. E, e, ja sitten taas esiristä ei välttämättä voi saada rahaa, jos hanke on liian riskipainotteinen. Eli tässä täytyy löytää jonkunlainen mm, käsitys siitä, mikä sitten on liian riskialtista ja niin poispäin. Eli selvät sanat pitäisi tähän saada. Ymmärrän kyllä tilanteen kun ajattelen tuota Demarien esittämää ongelmaa 2017 talousarviosta ja sitten sen suhteesta monimuotiseen rahoituskehykseen. EPPssä olemme vähän toisilla linjoilla, mutta mietimme tästä sitten, tätä sitten keskusteluissa, eli kannattaako tässä kaikki kortit nyt jo lyödä pöytään tässä vaiheessa. Me, meidän täytyy miettiä tätä me emme halua äänestää ja pakottaa esittelijöitä, 2017 vuoden talousarvioesittelijöitä mihinkään suuntaan sen ihmeemmin. Eli meidän täytyy välittää viesti siitä, missä että näiden välillä on olemassa jonkunlainen yhteys tietenkin, ja sitten nuo tekniset muokkaukset tähän liittyvät myös. Eh, talousarvioinnista ja niin poispäin. Se kaikki ratkeaa varmasti sitten ensi kuukaudessakin. Ja vielä lopuksi hyvin, hyvin hankala kysymys on juuri tuo kohesiopolitiikka suhteessa maahanmuuttoasioihin. Kukaan ei tietenkään millään tavoin naivisti tässä ajattele joita jäsenvaltioita on arvosteltu siitä, että ne eivät aktiivisesti toimi, eivätkä ne ole myöskään kovin myötätuntoisiakaan ollut tässä asiassa. Ja rahoja ei näin ollen ole voitu käyttää ja kansallisia kirjekuoria on tässä sitten väläytelty ja sitä voitaisiinko niitä pienentää, mutta ei niinkään voi toimia, vaan pikemminkin näitä kansallisia määrärahoja sitten voi lisätä. Joka tapauksessa kohesiorahasto ja pitäisi tietysti jollain tavalla uudelleen ohjelmoida näissä, tässä nykyisessä uudessa tilanteessa. Sitä voi tuskin välttää. Mutta jos näin toimimme, niin toisaalta sitten Pandoran lipaskin taas saadaan avattua. Rakennerahastot, erityisesti kohesiorahasto, on taloudellisrahoitussiirtojen rahoitussiirtojen mm, pelikenttä ja nyt monissa maissa tietysti yleisö on kiinnostunut sisämarkkinoista ja markkinoiden vapauttamisesta ja sitten siitä, onko kohesiopolitiikka olemassa alkuunkaan. Me tarvitsemme tietenkin kohesiopolitiikkaa tasapainottamaan tilannetta ja kysymys sitten juuri on se, missä, tuo, missä nuo rajat menevät miten, minkä, mikä on todella tarpeellinen siirto ja mikä sitten taas on jo liikaa. Mutta tämä sitten on keskustelua pikemminkin kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Tämä tilanne on vakava, kylläkin. Me emme voi tässä nyt palvarinsa sitten olla jatk- vain toistamassa siitä, sitä, että tässähän te saatte aina meidän rahamme ja niin poispäin. Ja sitten taas me muut sanomme, että tähän veitte meidän markkinamme ja tällaista, tällaista keskustelua jatkuvasti käydään. Tällaista keskustelua ei pitäisi käydä, vaan pitäisi miettiä sitten talousarvion äh, toisesta äh, näkövinkkelistä. Tietysti me olemme poliitikkoja, emmekä voi välttää tällaista keskustelua täällä parlamentissa, mutta meidän täytyy löytää selvä ratkaisu siihen, missä rajat menevät. Tämä ohjelkoon keskusteluamme. Ja kaikki tässä kiittelivät meitä niin minäkin sitten kiitän Isabelia hyvästä työstä. Kiitos, edustaja Obrist. Te olette varsin iloinen, kun olette valinneet budjettivaliokunnan koska ei tässä nyt ole varaa lähteä kieltämään todellisuutta omistamaan silmiään siltä. Isabel, seuraavaksi ole hyvä. Oui, merci, je vais. Kiitos, minä puhun ihan lyhyesti. Todellakin olen erittäin iloinen minä myös, että olen valinnut budjettivaliokunnan, koska Todellakin meidän on pakko olla realisteja. Ja mitä eh, kollega sanoi, me olemme realisteja, ehkä olemme kaikista realistisimpia koko toimielimissä, toimielimistä myös, koska me ehdotamme sitä, että ei panna päätä pensaaseen ja että katsomme todellisuutta silmiin. Mehän lähdimme tästä liikkeelle todellisuus on meidän ensimmäinen osiomme. Se on ongelmallinen. Ja se tulee jatkossakin olemaan sitä, jos tässä nyt kuuntelee kollegoja, minä en ihan tiennyt tätä Afrikka-tapausta. Minä haluaisin todella, että parlamentti saisi tietoa asiasta ennen lehdistöä tämän tyyppisistä päätöksistä. Mielestäni me voisimme tehdä yhteistyötä rakentaaksemme jotakin. Se on hyvin muotisana, jotta voisimme rakentaa jotakin muiden toimielinten kanssa. Emmekin me olisi vain tämmöinen kirjaamo, sopimusten kirjaamo. Sen takia meidän työmme on varsin tärkeää. Haluan kiittää kaikkia kollegoja, jos tässä vaiheessa, koska nämä kiitokset ö, ovat aina mukavia, mutta myös kannustavat meitä Mm, meillä on hyvä henki päällä, sen takia me pystymme tekemään hyvää työtä. Jos meillä on hyvä henki päällä, haluan kiittää siitä erityisesti kollega Olbrichtia, koska se myös vastaa sitä, mitä edustaja Sarvomaa sanoi. Meillä on kiire. Meidän vastuumme on erittäin raskas, painava ja meidän täytyy onnistua, meidän täytyy saada tuloksia. Tämä vastuu, tämä halu päästä tuloksiin – vakavasti otettaviin tuloksiin, realistisiin, kestäviin tuloksiin, jotka mm, kannustavat meitä. Minä haluan vielä kiittää komissiota, että se myös tukee meitä näissä toimenpiteissä. Tämän tuen te olette varmasti kokeneet hyvin vahvana tänä iltapäivänä. Ja huomennahan sitten vielä on parempaa tulossa. Ihan vielä yksi asia. Edustaja Sarvama esitti kysymyksen maataloudesta. Haluaisin vastata. Todellakin, todellakin minä ehkä ilmaisin itseni huonosti. Ei tarkoita sitä, etteikö voisi, voisi ehdottaa tarkistuksia maatalouspolitiikasta, mutta ei näiltä juridisesta, ei mitään laillisen, laillisten perusteiden kanssa, vaan ihan budjetillisesti. Tämä pätee kaikkiin muihinkin aloihin. Ei tässä ole kyse siitä, että lähdetään uudelleen rakentamaan maatalouspolitiikkaan, kun meillä on niin budjetti poliittinen ongelma joistakin muista politiikoista, kiireellisyysavusta, jota pitää syventää ehkä erityisesti nimenomaan maatalouspolitiikka, maatalouden kriisissä. Me voimme työstää sitä, mutta ei, emme lähde tässä nyt pureutumaan uudestaan maatalouspolitiikan juridisiin perusteisiin. Ymmärrän, että nämä ovat jotakin älykästä protektionismia, mutta tämä on sitten ihan kokonaan toinen asia. Eihän se maksaisi yhtään mitään meidän budjetille, mutta ehkä se voisi parantaa jossain määrin maanviljelijöiden tulotasoa. Ehkä tästäkin pitää puhua jonakin päivänä. Teitä tukevat siis kaikki valiokunnan jäsenet, yhteisesittelijät, voitte, tukea sen, voitte kokea sen varsin hyvin. Komissiokin tukee teitä, se tuli hyvin selkeästi sanotuksi komission edustajan toimesta. Kiitos työstä, jota olette tehnyt, mutta minä olen nyt, minua tässä nyt vähän huimaa, kun tässä nyt puhutaan esimerkiksi COP21 konferenssista, kuinka paljon kymmeniä kymmeniä miljardeja niistä puhutaan, jos halutaan lisätä nyt Afrikalle taas kymmeniä miljardeja, niin silloin jossakin kohtaa budjetti yhtälöitä on vähän, raikea, vähän vaikea lähteä muokkaamaan ja meillä on nyt tässä jo ensimmäinen lupaava elementti käsissämme. Se on 28. kesäkuuta tämä budjettiluonnos ensi vuodelle. Claire Moody, minä kiitän nyt sinua aivan suunnattomasti, koska sinä hyväksyit sen, että me käsittelemme kukauksen lopussa nyt tämän sinun tekstisi. Ja hän halusi tulla takaisin tänä iltapäivänä voidakseen meille esitellä vihdoin viimein hänen mietintönsä. Nyt me haluamme kuulla sinua, Claire. Ole hyvä. Thank you, Chair, for your very kind words. Kiitos puheenjohtaja ystävällisistä sanoistanne. Toivottavasti kannatti odottaa. En ole ihan varma. Ensinnäkin teillä on mietin, tämä mietintö kansalaisjärjestöistä. Tämä on meidän lausuntomme kontille. Toivon mukaan pidätte sitä tasapainoisena mietintönä siinä painotetaan sitä tärkeää roolia, joka kansalaisjärjestöillä on kaikessa tässä työssä, jota tehdään. Tässä lausunnossa sanon, että meidän pitäisi saada selkeämpi määritelmä tälle pohjalle, eh, tälle työlle, jota teemme kansalaisjärjestöjen kanssa, ja että me saisimme parempaa tietoa tästä työstä – ja me haluamme tehdä päätöksiä tiedon pohjalta. Tässä puhutaan myös tästä yksinkertaistamisesta. Ja sanotaan myös sitä, että me haluamme lisää yksinkertaistamista tällä alueella niille, jotka haluavat käyttää sitä tukea, mitä on olemassa. Meidän täytyy myös harmonisoida standardeja ja menettelytapoja Eh, esimerkiksi DG Home ja DG Justin eh, ohjelmat siinä, millä tavalla voisimme harmonisoida paremmin. Puhun myös yhteisrahoituksesta ja sen rajoituksista. Tämä 20 prosentin raja, joka on nykyään eh, voimassa, on mielestäni ihan hyvä, koska ei tässä ole vain kansalaisjärjestöjä, vaan myös julkisia järjestöjä. Ja jos tätä muutetaan, niin riskinä on se, että se ei enää ole mahdollista. Ja aikatauluista, jos takarajat ovat liian, määräajat ovat liian kovia, esimerkiksi ohjelmat, joista on sovittu hyvin myöhään, niin silloin ei ole ehkä mahdollista käyttää tätä rahaa tehokkaasti kuin että olisi ollut koko ohjelma-aika käytössä. Ja sitten vielä lopuksi pienet kansalaisjärjestöt, tämä koskee siis erityisesti pieniä kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät hyvin paljon äh, vapaaehtoistyötä nimenomaan. Äh, odotan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne ja määräaika siis 30. toukokuuta. Toivon mukaan, että kannatti odottaa. Euh, Kiitos tästä esityksestä, joka, jota on kyllä odotettu. Nyt käännyn kollegojemme puoleen. Edustaja Sisovski on pyytänyt puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja niin EPPn varjoesittelijänä minulla on vielä tarve tutkailla asiaa paljon syvemmin. Kuitenkin haluaisin nyt jo ottaa esille muutaman avoimeksi jääneen kysymyksen. Ja sitten tässä mietimme viime budjettikokousta ja miettiä mietimme sitten asiantuntijaryhmien kokoonpanoa ja minä jäin miettimään sitä, että miten me voimme tämän yhdistää kyseiseen esitykseen, lausuntoon ja sitten seuraavat tarkemmat kysymykset tähän lausuntoluonnokseen. Olen kyllä kannallanne siinä, että meillä on tarke, olisi tarkempaa tietoa kansalaisjärjestöjen rahoituksesta avoimessa järjestelmässä meidän täytyy tarkkailla sitä, miten komission suorat maksut ovat vaikuttaneet ja miten talousarviosta määrätyt varat ovat sitten, mihin ne ovat menneet ja miten sitten kehitysrahastosta esimerkiksi varoja on e, välitetty ja voidaanko sitten valita, miten, millä kriteereillä valitaan sitten nämä kansalaisjärjestöt tai sitten yliopistot tai sitten korkeariskin yritykset esimerkiksi Komissio kerää tästä tietoa. Meidän täytyy miettiä sitten myös sitä, miten sitä, että näiden rahan saajien ei tarvitse selvästi sanoa sitä, minkälaisista järjestöistä on kyse, kyse voi, tai edustavatko ne jotakin yksittäistä henkilöä vai varsinaista järjestöä. Ja minun on vielä tarkemmin mietittävä ehdotuksianne kappaleessa viisi kun siinä puhutaan yhteisrahoitusvaatimuksesta ja 20 prosentista. Ja sitten kappaleesta seitsemän siitä, että komissio tutkii mahdollisuuksia mm, tutkailla tuota kirjan, tuossa kirjanpidossa on myös vapaaehtoistyöntekijöiden tun prosenttimäärää ja sitten myös lahjoituksia. Onko tämä realistista? Varoja myöten myönnetään sitten varsinaiseen toimintaan ja sitten myös operatiiviseen toimintaan. Ja nämä toiminnalliset maksut pohjautuvat työstä te esitettyihin arviointeihin ja vuosittaisen vu- vu- toimintasuunnitelmaan. Ja on myös sitten mietittävä näitä tätä kokonaiskenttää eikä mitään yksittäistapauksia ainoastaan. Ja täytyy sitten miettiä, toimivatko nämä järjestöt unionin yleiseen edun hyväksi ja liittyvätkö ne unionin tukemaan politiikkaan. Mielestäni tämä on hyvin merkittävä asia, varsinkin kun mietimme monivuotisen rahoituskehyksen uudelleen tarkkailua. Olen kyllä valmis tekemään yhteistyötä lopullisen ratkaisun löytämiseksi kanssanne. Tämä varmasti on lopulta sitten erinomainen kuin äskeinen Albrechtin ja Tomaan esitys. Kiitos. Merci. Kiitos. Kuka muu haluaa käyttää puheenvuoron? Haluan onnitella Claire Mudia tekstistä, jonka hän meille esitteli. Ja haluaisin korostaa avoimuusperiaatetta, joihin me törmäsimme myös Turkin ja Libanonin ja Jordanian matkoillamme. Vaikuttaa siltä, että tämä tehtävä helpottuisi, jos meidän kumppanimme, olivatpa ne sitten hallituksen tasolla tai kansalaisjärjestöissä, toimisivat myös paljon avoimemmin omissa toimissaan. Ja kohdasta seitsemän pienistä kansalaisjärjestöistä. Se on er- varmastikin erittäin vaikea saada yhteen sopivaksi pienet kansalaisjärjestöt raskaiden menettelytapojen kanssa, joita EU soveltaa. Eli me odotamme paljon tästä rahoitus. Et enfin, de votre point de vue, qu'est-ce qu'une petite ONG qu'est-ce, qu'est-ce qui... rahoituksen, rahoituksen sääntöjen äh, tarkistamisesta, varainhoitoasetuksen sääntöjen tarkistamisesta. Jos ei ole muita kysymyksiä, annan vielä puheenvuoron Claire Moodille, jotta hän voi sanoa loppusanat. Uh, I'd simply like to uh, thank... Haluan vain kiittää teitä molempia näistä kommenteista. Te uh, asetitte nyt riman hyvin korkealle verrattuna aikaisempiin. No, mutta odotan ilolla yhteistyötä kanssanne ja varmasti löydämme yhteisen lopputuloksen ja saamme hoidettua asiat, jotka mainitsitte. Kiitos. Merci. Alors, les amendements. No niin tarkistukset, jos niitä on, jotta ne voivat olla vastaanotettavissa ennen kello 18. 30. kesäkuuta. Me keskustelemme vielä 15. päivä kesäkuuta, että voimme hyväksyä lausunnon budjettivaliokunnassa. Ehkä ei 30. kesäkuuta, mutta 27. kesäkuuta, koska 30. kesäkuuta meillä on varmasti ruuhkaa, koska meillä on tämä budjetti arvio ensi vuodelle 15. joulukuuta. Budjetin valvontavaliokunta on suunnitellut äänestystä. Meillä pitäisi olla, meidän pitäisi saada tämä siis täysistuntoon tammikuussa 2017. Eli tässä on aika kauaskantoinen näkemys pitkä tulevaisuuteen. Nyt näyttää siltä, että esityslista on käyty loppuun. Onko joitakin muita kysymyksiä, muita asioita. Jos ei ole, niin sitten voin päättää tämän kokouksen. Haluan kuitenkin kertoa, että seuraava kokous pidetään 15. ja 16. kesäkuuta. Ja mitä me teemme siihen asti? Minä tulen teitä kaipaamaan. No niin, kokous on päättynyt. Hauskaa iltaa itse kullekin.